No niin, nyt sitten äh, tiedotusasiat ensinnä äh, liittyen koordinaattoreiden kokouksessa tehtyihin päätöksiin. Äsken äh, järjestetyssä koordinaattoreiden kokouksessa. Eli koordinaattoreiden kokous keskeytettiin jotta voimme aloittaa nyt valiokuntakokouksen, mutta me jatkamme kuitenkin koordinaattoreiden kanssa kokouksen jälkeen. Niin kuin yleensäkin muistan teitä siitä, että meidän kokouksemme televisioidaan suorana lähetyksenä. Nyt sitten koordinaattoreiden päätöksistä seuraavaa. Euroopan unionin kansalaisuuskysymykset, sosiaalidemokraattinen ryhmä otti asian laatimisen kontolleen rouva Kurmai. Sitten tuomioistuimen ohjesäännön muuttaminen esittelijäksi ja lausunnonlaatijaksi nimitettiin herra Messerschmitt. Sitten patenttiriitatapaukset. Sosiaalidemokraattinen ryhmä tulee laatimaan lausunnon ja kertoo nimen myöhemmin. Päätimme 90. marraskuuta osallistua Brysselissä tilaisuuteen, jossa Firenzen demokratian tarkkailukeskuksen asiantuntijat selvittävät meille tutkimuksia, joita on laadittu Euroopan demokratiakysymysten tiimoilta Firenzessä. Ja vielä lopuksi tutkimme Rova Kurmain eh, pyynnöstä sitä, onko valiokunnassamme syytä järjestää keskustelu Unkarin perustuslaista. Päätimme asiasta seuraavaa. Sovimme päivämäärästä ja tulemme kuulemaan hänosta yhtä Rova Kurmaa ehdottamaa asiantuntijaa, tohtori Kukurellia – hänen CVnsä on esitelty. Ja tässä yhteydessä käsitellään pelkästään niin sanottua Eurooppa-lauseketta. Eli lainsäädäntö, joka koskee pelkästään Euroopan unionin toimintaa ja toimielimiä. Viides tai kymmenessä kymmenettä on tilaisuuden järjestämispäivämäärä. Sitten muita tiedotusasioita. Parlamenttinen välinen yhteistyö puolustus- ja ulkopolitiikan saralla. Itse osallistuin 22. päivä kesäkuuta ulkoasianvaliokunnan valiokunnan kokoukseen, jossa laadittiin myöskin päätöslauselma, joka hyväksyttiin täysistunnossa. Siinä yhteydessä tuotiin valiokunnan nimissä esiin varaus – joka liittyi päätöslauselman laatimiseen tällaisessa tilanteessa sillä tavoin, että ulkoasianvaliokunta laatii päätöslauselman ilman, että meidän valiokuntamme kuullaan lainkaan. Kuitenkin kyse on asiasta, joka koskee myöskin meidän valiokuntamme toimivaltuuksia. Meitä olisi ollut syytä kuulla enemmän. Kyse on sentään parlamenttien välisistä suhteista – eikä missään tapauksessa neuvoston suhteista, niin kuin Lissabonin sopimuksessa todetaan selkeäsanaisesti. Toivoisimme, ettei päätöslauselmaa esitetä pelkästään sitä varten, että neuvosto oli kokoontumassa seuraavana päivänä. Lissabonin sopimuksen artiklassa 9.1 todetaan, että Euroopan parlamentilla on laajat toimivaltuudet, kun puhutaan parlamenttien välisestä yhteistyöstä Euroopan unionin alueella. Joten halusin tuoda esiin varauksellisen suhtautumisemme tähän asiaan nimissänne. Sitten 30. kesäkuuta järjestettiin asiantuntijakuuleminen, joka liittyi kansalaisuusaloitekuulemiseen. Puitesopimuksen nojalla myöskin meidän valiokuntamme jäseniä kutsuttiin paikalle. Eli Euroopan komission järjestämän tilaisuuteen osallistui myöskin meidän valiokuntamme virkamiehiä sihteeristöstä. Todettiin, että valmistelut tämän artiklan toteuttamista silmällä pitää ovat varsin erilaisia ja monet jäsenvaltiot toivat esiin sen, että sähköisen äänestyksen järjestäminen esimerkiksi on hankalaa koska näillä kyseisillä mailla ei ole käytössään sopivaa teknistä laitteistoa. Tätä asiaa on nyt syytä käsitellä uudemman kerran. Sitten menettelytapoihin liittyen 5.6. puheenjohtaja Busek epävirallisessa kokouksessa esitteli meille erikoistyöryhmän valmistelevan menettelysääntöluonnoksen, jossa työjärjestystä muutetaan artiklan 212 nojalla. Nämä olivat ne tiedotusasiat, jotka halusin tuoda esiin, ja jollei muuta ole mielessä, niin voimme edetä äänestyksiin. Näyttäisi siltä, että voimme siirtyä äänestämään ensimmäisenä kohtana työjärjestyksen 51 artiklan tulkinta kansainvälisen kaupan alan kansainvälisten sopimusten tapauksessa. Haluaako edustajalle todeta jotakin vielä ennen äänestystä vai voimmeko edetä äänestykseen. Puheenvuoro ei haluta, joten äänestän nyt, äänestytään David Martinin ehdotuksesta. Kyse on siis esityksestä kohdasta kahdeksan. No niin, olemme jo tästä keskustelleet, joten nyt puoltoäänet. Vastaanet tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Seuraavat äänet, äänestykset. Neuvostoistuntojen pöytäkirjoihin liitetyt yksipuoliset lausumat on seuraava äänestettävä kohta. Tarkistuksesta on käyty keskustelua. Haluaako esittelijä lisätä jotakin? Tarkoski. Tarkovski. An oral amendment. On suullinen tarkistus tarkistukseen numero seitsemän. So we can proceed with the vote. Eli voimme jatkaa äänestystä aina kunnes tulee ko- tarkistus seitsemän, johon teen suullisen tarkistuksen ja selitän siinä, missä, mistä on kysymys. Hyvä, äänestämme. Neuvoston istuntojen pöytäkirjoihin liitettyistä yksipuolisista lausumista. Ensinnä tarkistus neljä ja puoltoaineet siitä vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus viisi kohdassa yksi a uusi kohta, Rova Gurman tarkistus ja puoltoaine tästä vastaan. Selvästikin hylätty. Sitten tarkistus 6, edelläkin kohdassa 1a uusi kohta herra Daffilta ja puoltoainet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus, herra Tsarkovski, olkaa hyvä. Me olemme saaneet äh, lausuman oikeudelliset yksiköltä ja me haluaisimme olla täsmällisiä tässä tekstissä. Siksi sanommekin, ja, että ilmoit, julkista että Euroopan unionin virallisen lehden versiossa L ei ilmoiteta näitä jäsenvaltioiden tekemiä julistuksia. Allora, con questo... Nyt äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta kohdassa seitsemän tällä tavalla muutettavana, no, muutettuna ja puoltoäänet vastaan. Kaksi vastaan tyhjät hyväksytty tarkistus 1 tosiaan kappaleesta E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi imbrassa sinne tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja vielä tarkistus kolme Paksasilta. Aha, siitä. Nyt puoltoäänet vastaan tyhjää hylätty. Ja vielä viimeinen loppuäänestys tästä asiasta ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viimeinen äänestys liittyy työjärjestyksen 192 artiklan tulkintaan. Vabbè, non siamo. Possiamo anche dire due parole regolarmente. Dunque, qui c'era una rete. Sitoutumattomien jäsenten osallistuminen parlamentin valtuuskuntien koordinaattoreiden kokouksiin on otsake tälle lausunnolle. Kyllä se oli siis viimeinen äänestys. Tämä lausunto on laadittu kirjeen muodossa – ja se perustuu siihen, että kaksi valiokuntaa pyysi koordinaattoreiden kokoukselta sitä, että sitoutumattomia edustajia voisi osallistua kokoukseen. Niin kuin sanottu, Niin, koska en ole vielä puhunut tästä asiasta, halusin lyhyesti selvittää omaa lausuntoani. Kahden valiokunnan puheenjohtajat ovat pyytäneet, että koordinaattoritten kokoukseen voisi osallistua myöskin sitoutumattomia edustajia. Me tässä valiokunnassa, niin kuin suurimmassa osassa muita valiokuntia, olemme vastanneet, ettei tällainen sitoutumattomien osallistuminen koordinaattoreiden kokouksen käy laatuun, koska kyse on poliittisten ryhmien koordinaattoreiden kokouksesta. Ohjeessäännön työjärjestyksen mukaan kuitenkaan tällaista kieltoa ei ole olemassa. Tällaista on esitetty sen vuoksi, että sitoutumattomat voivat osallistua myöskin puheenjohtajien kokoukseen. Sitoutumattomilla ei kuitenkaan ole varsinaista poliittista painoarvoa. Koordinaattoreiden kokoukseen ei siis voi osallistua sitoutumattomien varsinainen jäsen, vaan esimerkiksi sihteeri kyseisestä ryhmästä. koordinaattoreiden kokouksessahan tehdään tärkeimmät poliittiset päätökset useasti. Eli nyt kyse on siitä, että vahvistamme säännön, joka on käytössä ja suurimmassa osassa Euroopan parlamentin valiokuntia. Sitoutumattomat eivät siis voi osallistua koordinaattoreiden kokoukseen, mutta he voivat saada kaiken tiedon koordinaattoreiden kokouksen tuloksista ja etenemisestä vaikkapa sihteerin välityksellä, joka voi puolestaan osallistua kokoukseen sitoutumatonta edustajassa, edustamassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen täällä tänään, koska ei varsinainen eikä varajäsenkään päässyt paikalle ja halusin kuitenkin ottaa kantaan sitoutumattomien nimistä, koska on useita käytännön ongelmia, joita, jotka liittyvät siihen, että emme voi olla koordinaattoreiden kokouksessa. Tehän tiedätte, että esimerkiksi mietinnöthän jaetaan koordinaattoreiden kokouksessa ja siinä määritellään esittelijä kullekin mietinnölle – ja myös eh, sitoutumattomilla on oikeus, niin kuin muillakin parlamentaarikoilla, saada eh, mietintöjä laadittavakseen. Ja siinä syntyy käytännön ongelma, koska millä tavalla sitten eh, taivaan tähden sitoutumaton voi saada esittelyyden, jos hän ei voi olla paikalla koordinaattorinen kokouksessa, jossa kuitenkin päätetään, kuka kulloinkin tulee esittelijäksi missäkin asiassa. Tämä on sellainen tilanne, jossa syntyy suuria eroja valiokunnasta toiseen koska joissakin valiokunnissa on sellainen asianlaita, että sitoutumattomatkin voivat olla paikalla, tai ainakin sitoutumattomien työntekijä voi olla paikalla koordinaattorin kokouksessa, ja sillä tavalla voidaan joskus äh, saada myös jonkinlainen mietintö äh, tehtäväksi, mutta toisessa valiokunnassa se ei ole lainkaan mahdollista, äh, että meillä olisi edustus koordinaattorin kokouksessa. On valiokuntia, joissa toimitaan pisteiden pohjalta ja taas toisilla, toiset eivät käytä piste, pistejärjestelmää. Monissa valiokunnissa sitoutumattomat saavat pisteitä, mutta taas toissa ei. Tässä on valtava ero parlamentaarikkojen kesken ja taas toisaalta valiokuntien kesken on suuria eroja. Siksi käytännön kysymys olikin, minkälaisia mahdollisuuksia on kaavailtu sitoutumattomille saada ö, mietintöjä laadittavaksi, jos he eivät kuitenkaan voi olla paikalla koordinaattoreiden kokouksessa. Nyt parhaassa tapauksessa sitten pitäisi saada tietoa niistä päätöksistä, joita tehdään koordinaattorin kokouksessa, sen kun se kokous on pidettä. Meillä pitäisi olla mahdollisuus saada mietintöjä laadittavaksi ja tässä nyt pelkästään, eh, on, mietintöjen lisäksi on muitakin on käytännön ongelmia, joissa me emme voi ottaa kantaa parlamentaarikkoina. Tämä on aivan konkreettinen kysymykseni. Minkälaista menettelyä on kaavailtu, jotta sitoutumatakin saa esi- mietinnön laadittavakseen? kuunnella, mitä muut eh, ovat asiasta mieltä, mutta minun ongelmani liittyy siihen, että ensinnä täytyy eh, noudattaa työjärjestystä. Sitä on muutettu Korbetin mietinnön myötä. Ja viime vaalikaudella jo todettiin, että sitoutumattomat edustajat voisivat mahdollisesti osallistua koordinaattoreiden kokoukseen. Tämä hyväksyttiin, mutta tämän vaalikauden aluksi puheenjohtajat kävivät keskustelua tästä asiasta uudemman kerran ja siinä yhteydessä päätettiin, että koordinaattoreiden kokoukseen ei voi osallistua sitoutumattomia edustajia. Nyt kyse on siis työjärjestyksen kirjaimellisestä ja historiallisesta tulkinnasta. Millä tavoin voimme toimia, jotta ainakin silloin tällöin sitoutumaton voi saada mietinnön valmisteltavakseen. Minä ehdotan, että toimitaan seuraavalla tavalla. Koordinaattorikokouksessa ei aina ole välttämätöntä päättää heti nimeämiskysymyksistä. Asia voidaan siirtää myöhempäänkin käsittelyyn. Ja mielestäni he sitoutumattomat voivat esittää aina kaikissa yhteyksissä kirjallisen toiveen jonkun mietinnön valmistelemisesta. Se, ettei voida fyysisesti olla läsnä koordinaattoreiden kokouksessa ei ole niinkään merkittävä, koska joka tapauksessa yleensä päätökset tehdään myöntymällä enemmistön enemmistöllä ehdotuksiin. ymmärrä, että tätä pyyntöä voitaisiin noudattaa, mutta nyt kuitenkin puheenvuoroja on pyydetty, joten ensimmäisenä annan sen herra Sonnergaardelle. Kiitos puheenjohtaja. Minä hyvin ymmärrän sen argumentin, joka on puheenjohtajan ehdotuksen takana. Ja voimme ymmärtää, ehdotuksen. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että, että olen toista mieltä, että ongelma on syvemmällä. Nimittäin sinne, että olemme tehneet erittäin vaikeaksi luoda poliittisia ryhmiä parlamentissa. Sen seurauksena meillä on paljon jäseniä parlamentissa, jotka ovat poliittisten puolueiden ulkopuolella. Viime vaalikaudella kävimme tästä keskustelua, jossa kaksi isoa ryhmää päätti tiukentaa vaatimuksia, luoda poliittisia ryhmiä. Ja, ja tämän seurauksena useimmat jäävät ryhmiä ulkopuolelle. No, tätä ongelmaa meidän täytyy tarkastella. Ja se on se ongelma, joka tämän keskustelun taustalla on. Meidän täytyy valiokuntana käydä tätä keskustelua, että me voimme saada työjärjestyksen, joka johda siihen, että suuri joukko jäseniä jää vaille niitä oikeuksia, joita useimmilla on. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Daffille, eh, sanoisin vielä sanoa seuraavaa. Niin, siis ainoastaan tiedotusluontoisesti haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että asiaan liittyy erityispiirejä, tai äsken maininnut, nimittäin se, että koordinaattoreiden kokouksella ei sinänsä ole päätösvaltaa, se ei päätä. Oli sitten kyse eh, esittelijöiden ja valmistelijoiden nimeämisestä, se on ainoastaan ehdotus tai jostain muusta asiasta. Kun kyse on siis mietinnöistä, varsinaisista mietinnöistä, tai ainoastaan esittävät eh, oma ehdotuksensa, joka hyväksytään valiokunnissa. Toisin sanoen päätösvalta on joka tapauksessa vain ja ainoastaan valiokunnalla. Koordinaattorit ehdottavat Ja, ja valiokunnassa voidaan ottaa myöskin kielteisesti vastaan korna, kantaa koordinaattoreiden esityksiin. Kyllä olen samaa mieltä teidän tulkintanne kanssa siitä, miten koordinaattorit toimivat. Me olemme koordinaattoreita poliittisten puolueiden edustajina, jos, jossa on joilla on äh, ainakin kutakuinkin samantyyppinen poliittinen linjaus. En ole sama mitä Sondergaardin kanssa, että on vaikeaa muodottaa poliittisia ryhmiä tässä talossa. Ja itse asiassa äh, sitoutumattomien lukumäärä on pysynyt samana useankin äh, vaalikauden aikana suhteessa niihin edustajiin, jotka jotka ovat löytäneet itselleen oman poliittisen perheen, mutta olen samaa mieltä siitä, että jos herra Bronsk esittää tai vaatii tai toivoo mietintöä itselleen, silloin hänen täytyisi ilmoittaa puheenjohtajalle siitä. Ja päätös kuitenkin tehdään valiokunnan tasolla ja tähän päivään mennessä täytyy sanoa, että herra Brons ei ole esittänyt toivomusta olla valiokunnan palveluksessa esittelijänä. Mikrofoni. Kiitos. Mehän olemme kaikki sitä kautta, että kansalaiset ovat valinneet meidät tähän, tähän tehtävään. Olemme parlamentin jäseniä näin ollen ja parlamentin jäseninä me, meillä on vissejä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja on, tämä on täysin riippumatonta siitä, onko jäsenenä jossakin poliittisessa ryhmässä. Minusta tämä kysymys on täysin perusteltu ja oikeutettu, millä tavalla edustaja, joka ei ole jonkin poliittisen ryhmän jäsen, millä miten niin hän ei parlamentin jäsenenä ei voi täysin äh, vaalia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä täytyy muistaa, kun päätöksiä tehdään. Toinen juttu on tietenkin siinä, että koordinaattorin kokouksessa koordinaattorit ovat poliittisten ryhmien edustajina siellä ja näin ollen heillä on vissi legitimiteetti, joka perustuu työjärjestykseen ja ne, jotka eivät halua perustaa tai eivät halua tai voi muodostaa poliittisia ryhmiä, eivät ole siihen sopeliaita. Meidän täytyy löytää kompromissi näiden, näiden periaatteiden välille, jotka ovat kuitenkin perustuslaillisestikin merkittäviä. Minä itse voisin kuvitella, että voitaisiin jatkaa, mennä pidemmälle, pidemmälle kuin mitä on ehdotettu. Nimittäin, että sitoutumattomien edustaja olisi mukana koordinaattorin kokouksessa, mutta toisenlaisessa roolissa heti kärjestä alusta pitäen. Hän ei ole siis koordinaattori, koska hän ei edusta poliittista ryhmää, mutta minusta ei ole pakottavaa, että, että tällainen tarkkailija olisi välttämättä avustaja tai eikä jäsen. Miksei hän voisi olla jäsen? Tämä olisi kuitenkin sellainen tulkinta, joka on vissä ristiriidassa, ristiriidassa nykyiseen tulkintaan, Halusin vain sanoa tämän oman ryhmäni puolesta ja omasta puolestani selvästi. Minulla, meillä on sama tilanne äh, Saksan liittopäivällä, jossa oli myös Kiistanalleen tilanne. Ja tuolloinen Wolf, äh, Wolfin edu, äh, itse asiassa siellä sitoutumattomat veivät päätöksen sitten liitto, ja siellä tehtiin toisenlainen päätös, kun liittopäivillä tehtiin. Minusta parlamentti parlamentti ei tee itselleen vahinkoa, jos se järjestäneessä muodossa antaa tietoa tarkkailijoille ja siellä, missä perustuslaillisesti katsotaan tilanne välttämättömäksi, niin silloin myös tällaiset jäsenet voivat olla mukana tällaisessa päätöksessä, vaikkakaan he eivät kuulu poliittisiin ryhmiin. Siksi minusta on oikein se, mitä tässä ehdotuksessa on muotoiltu, tällainen tietoa ja, ja esityslista ja annetaan tarkkailijan käyttöön minä menisin vielä askeleen pitemmälle ja sanoisin, että, että ei se välttämättä täytyy olla äh, avustaja, vaan se voi olla myös edustaja, mutta tällä edustajalla ei ole samoja oikeuksia kuin muilla koordinaattoreilla, kun on kysymys koordinaattoreiden päätöksistä. Ja, da, dank u wel, voorzitter. Ik zal kort zijn. Uh, ik zou in eerste... Uh... Heel lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, koska ymmärrän, että täällä on ymmärtämystä sitoutumattomien jäsenten kannoille. Se on hyvä. Ehkäpä tulevaisuudessa on mahdollisuuksia löytää tälle ongelmalle ratkaisu. Koska en ole täysin vakuuttunut niistä vakuutuksista, joita puheenjohtaja yrittää antaa minulle, koska käytännössä tulee olemaan erittäin vaikea saada etukäteen tietoa niistä mietinnöistä, joita koordinaattoreiden kokouksissa tullaan jakamaan niissä valiokunnissa, joissa minä olen, esimerkiksi Libessä. Libessä päätökset esittelijöistä tehdään koordinaattoreiden kokouksessa ja valiokunnan kokouksessa meille vain kerrotaan asiasta laitetaan katetun pöydän eteen. Toivottavasti me löydämme jonkun puolitien ratkaisun. Ja tämän puheenjohtajan kokouksen päätöksellä me saamme äh, sitoutumattomien jäsenten edustajan paikalle, ei samoin oikeuksin. Olen samaa mieltä, että emme ole homogeeninen poliittinen ryhmä. Emmekö me voi väittää, olemme, että olemme ihan samalla pohjalla kuin poliittiset ryhmät. Olen siinä Daphne kanssa samaa mieltä. Mutta tavalla tai toisella meillä täytyy olla mahdollisuus saada äänemme kuulluksi. Nyt on, että jäs, henkilökuntamme jäsenen tulla koordinaattoreiden kokoukseen. Tiedät, että hänellä ei ole puheoikeutta näissä asioissa. Joten, joten me emme vieläkään voi kertoa omista kannoistamme. Me olemme aina jälkijunassa näyttää siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaisin vielä ennen äänestystä, siis oman lausuntoni äänestystä. sisällyttää tähän sen, että sitoutumattomat voivat ottaa puheenjohtajayhteyttä ja pyytää nimeämistä. Ja vielä se on syytä lisätä, että päätökset tehdään lopulta kuitenkin valiokuntakokouksissa eikä koordinaattoreiden kokouksissa. Toivon, että tämä nyt saa hyväksyntänne. Haluamme siis taata sen, että sihteeristön jäsen voi olla läsnä koordinaattoreiden kokouksessa, mutta se on kuitenkin täysin eri asia kuin sitoutumattoman jäsenen itsensä läsnäolo kokouksessa. Me oletamme ja lähdemme siitä ajatuksesta, että sitoutumattomien sihteeristöjäsen on läsnä kokouksissa nimenomaan tiedotushengessä. Ja nyt sitten äänestämme ensimmäisenä puolesta äänet, vasta että ja tyhjät. Neljä tyhjää ja yksi vastaani hyväksytty. Hyvä. Äänestykset saatiin tällä tavoin suoritetuksi. Ja ennen kuin siirrymme esityslistan äh, käsittelyyn, haluaisin esittää tervetuloa toivotukset Rouva Ellen Gebrelle, joka on uusi jäsen, äh, varajäsen valiokunnassamme. Hän on hyvin ahkera ja työteliäs jäsen ja vaikka hän onkin varajäsen, niin usein valiokunnassamme on varajäseniä, jotka toimivat jopa poliittisten ryhmien johtajina. Täällä ovat muutkin hyvin ahkeria, joten tervetuloa joukkoomme. Sitten vielä viimeinen tämän kohta, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Lausuntoluonnoksen valmistelijaksi on nimitetty herra Rafal Traskowski, Viime kokouksessa asia, jo käsiteltiin jonkun verran. Ja nyt pyydämmekin edustaja Traskovskia selvittämään meidän lausuntoa, joka liittyy Beresin mietintöön. We are to talk about European Kollegat, olemme puhumassa täällä ohjausjaksosta toimielimien näkökulmasta the ideas were, first of all, I think that we have... Ensinnäkin meidän pitäisi keskustella ohjausjaksosta sinänsä, koska tässä on kysymys pehmeistä lainsäädäntömekanismeista ja niiden tehokkuudesta sekä kysymys oikeusvarmuudesta niihin liittyen. Ja myös kun puhutaan Euroopan talouden hallinnasta ja johtamisesta, niin talouspolitiikan ohjausjaksoon liittyy paljon hämmennystä. Ja meidän täytyy pyytää valiokuntaa ottamaan kantaa siihen, koska tässä on joukko sitovia ja ei-sitovia oikeudellisia keinoja. Ja monella on epäselvää, kuka on vastuussa mistäkin. Ja viitaan tässä euroalueen jäsenvaltioihin, Euroopan plus-jäseniin. Ja sitten on kysymys sitä, mikä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Joten ensimmäisessä kappaleessa haluaisin an, halusin antaa paljon laajemman merkityksen tälle lausunnolle, vaan halusin puhua talouden ohjauksesta laajemmin ja ilmaista huoleni oikeusvarmuuden taloudesta sekä vastuukysymyksestä. Ja siksi minulla on tämä laajalaisempi kappale tässä. Koko mietinnön sekä lausuntommekin ideana on muotoilla oikeusvarmuuskysymyksen lisäksi tärkeintä on formalisoida neuvoston päätös kesäkuulta 2010 erityisesti se, että talouspolitiikan ohjausjakso koskee kaikkia 27 jäsenvaltiota, että meidän pitäisi ponnistella kovasti, että tästä tulisi osa EUn oikeusjärjestelmää, koska kuten sanoin, olemme nähneet Lissabonin strategian ja avoimen koordinaation yhteydessä pehmeät lainsäädäntökeinot eivät ole kovinkaan tehokkaita. Ja, ja toisaalta muodollistaessamme tätä meidän täytyy olla varovaisia, koska me niputamme välineitä, jotka ovat oikeudelliselta luonnoltaan kovin erilaisia. Tärkeää meille on, että tämä teemme tämän säilyttääksemme yhteisen menetelmän, erityisesti säilyttäessämme parlamentti komission lainsäädäntö, e- lainsäädännön ehdotusoikeuden kuin myös parlamentin valvontaoikeuden. Ja totean, että tässä on monenlaista ilmaa sen suhteen, miten asia pitäisi lähestyä. On mietitty, tarvitaanko toimielimien välistä sopimusta, tarvitaanko asetusta vai jotakin muuta keinoa ottaa ohjausjakso osaksi EUn oikeusjärjestystä. Minä itse suosisin asetusta keinona, enkä toimielimien välistä sopimusta. Tiedän, että Pervanche ajattelee vielä jotain muutakin lähestymistapaa tähän. Tiedämme, tässä pohditaan sitten kohdassa kuusi parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia kokonaisuudessaan. Tässä käsittelemme sitä, että kansallisten ja Euroopan parlamentin pitäisi olla mukana legitimiteetin vuoksi. Ja, ja tässä käsittelemme sitä erityisesti, miten arviointi pitäisi tehdä ohjausjakson lopuksi. Ja tämän, tässäkin kysymyksen auki, koska on ollut ideoita, että järjestettäisiin näitä yhteisiä konferensseja, johon osallistuisi Euroopan parlamentti, ja kansalliset parlamentit. Tämä kysymys jätetään auki, koska yritämme myös seurata neuvotteluita, jotka liittyvät tähän lainsäädännölliseen sixpackiin. Koska meillä on tässä aikataulumme, meidän täytyy olla siitä selvillä. Sixpack-neuvottelulla on vaikutuksia siihen, mitä me teemme. Ne neuvottelut jatkuvat syksyllä ja jotkut ohjausjakson yleiset piirteet liittyvät tähän asetukseen. Yes, Permanche Bereth men käsittelee asiaa toisessa yhteydessä täysistunnossa, vaikka tässä on tähän asiaan selkeä yhteys, niin kun noita sixpack-neuvotteluita valitettavasti lykättiin, nämä asiat siis etenevät käsi kädessä ja meidän täytyy seurata, mitä talouden ohjauksesta koskevissa neuvotteluissa tapahtuu, jotta ei tämä kysymys jää tyhjän päälle. Jo tämän takia jätin lausunnossa epäselväksi kysymyksen tästä tapaamisesta parlamenttien ja Euroopan parlamenttien suhteen. Afkona meidän tehtävämme on ilmaista nämä epäilyt, jotka tässä on mainittu, ja kiinnittää huomiota oikeusvarmuuskysymykseen. Ja sitten kysymys on koko menettelyn formalisoinnista. Sitä meidän pitää erittäin kannattaa. Mikäs johdattaa kysymykseen, miten se pitäisi toteuttaa, ja ilmaisemme preferenssimme tässä lausunnossa. Ja sitten me, kysymys on yhteisemme menettelyn säilyttämisestä ja parlamentin valtaoikeuksien säilyttämisestä, mikä me teemme erittäin selkeästi, vaikka pari asiaa tietoisesti jätetään aika auki tässä, koska kuten sanoin, me seuraamme Sixpack-neuvotteluita. Mutta täällä olen avoin kompromissille. Voisimme ilmaista asian täsmällisemminkin. Tätä mielelläni kuulen teidän kommenttejanne lausuntoluonnoksesta ja päänäkökohdista, jotka juuri kuvasin. Bene, apriamo la discussione. Hyvä, avaamme keskustelun. Ja herra Gualtieri. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokset herra Traskovskille tästä lausunnosta, jota täällä esiteltiin, jo, jossa äh, käsitellään aivan sopivalla tavalla keskeisiä toimielin vaikutuksia, äh, joita ohjausjaksolla on. Siinä lähdetään liikkeelle varsin tärkeästä seikasta, jota on syytä selvittää, nimittäin siitä, että tällä hetkellä eurooppalaisella ohjausjaksolla on aika summittainen ja epäsopiva määrittely, kun vertaa sitä sen merkitykseen ja koordinointirakenteeseen Euroopan unionin politiikkoja ohjatessa ja ylipäätään myöskin jäsenmaissa sillä on suuri vaikutus. Niin kuin kaikki tietävät, eurooppalainen ohjausjakso perustuu kasvu- ja vakaussopimuksen revisioon. Oikeudellinen perusta, joka tässä kai on keskeinen seikka meidän valiokuntamme kannalta, on nyt saatava sopivalla tavalla – perustelluksi lausunnossa. Minun mielestäni jo lähtökohta koko ajattelulle voi johtaa kuitenkin jossain määrin erilaiseen tulokseen kuin mitä valmistelija ehdottaa. Hän esittää, että ohjausjakso tehtäisiin muodollinen toimintatapa artiklan 126 nojalla työjärjestyksen nojalla ja talouspoliittisten sääntöjen nojalla ja myöskin 97 artiklan nojalla. Tämä on yksi mahdollinen vastaus ja ratkaisu asialle. Mutta kuitenkin, jos ajattelemme erityisasetusta, jossa käsitellään hallinnointipakettia, joka taas osaltaan muodostaa pelkästään osan 2020 strategiasta ja taloushallinnoinnista, niin näyttäisi siltä, että väkisinkin eurooppalaisen ohjausjakson keskeisin merkitys liittyy nimenomaan äh, valvontaan. Se ei kuitenkaan voi mielestäni olla ainut vaikutuksista, koska kun komissio otti esiin eurooppalainen ohjausjakso termin, jo siinä vaiheessa todettiin, että valvonta ei ole riittävää, jotta saataisiin Euroopan unionin tehokasta taloushallinnointia. Meillä on olemassa kansalliset eh, uudistussuunnitelmat vakaussopimuksen ohella – Eli toisin sanoen subsidiariteettiperiaate ja sen mukaisesti muotoilutta kansalliset suunnitelmat sekä Euroopan unionin toimet pitäisi saada yhteen hiotuksi. Oli sitten kyse vaikkapa rahapolitiikasta, verotuksesta tai, tai mistä tahansa. Sekä kansallinen että Euroopan unionin sisäinen koordinaatio pitäisi sisällyttää tähän kokonaisuuteen. Meidän olisi mielestäni määriteltävä kaikki nämä osat, jotka muodostavat yhteisen juridisen kokonaisuuden. Minun mielestäni tämänhetkinen muotoilu ei ole sopiva, kun tarkastelemme eurooppalaisen ohjausjakson merkitystä ja, ja sen sisällä pitämiä poliittisia osia. Eli Mielestäni olisi sopivampaa puhua erikoisasetuksesta, jossa käsitellään eurooppalaista ohjausjaksoa, eikä niinkään Wortman Koulin asetuksen yksittäistä artiklaa, jossa eurooppalaisesta ohjausjaksosta puhutaan. Kiitokset herra Gualtieri ja sitten herra Duff. Um, well, this is a... no, tämä on monimutkainen kokonaisvaltainen paketti, enkä oikein rehellisesti sano voi täysin ymmärtää, tai oikeastaan lainkaan en voi ymmärtää tätä suhdetta, joka vallitsi Beresin mietinnön ja tämän Sixpackin välillä. Tämä ohjausjaksohan näkyy useissakin näistä kuudesta lainsäädäntöluonnoksessa. Ei pelkästään Wortman Koolin paperissa. Ja totta kai Eric Quartieri on täysin oikeassa siinä, että ei ole pelkästään kysymys äh, parlamentin äh, valvontamahdollisuuksia, vaan myös siitä, miten, mikä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn tilanne. Enkä ole varma siitä, että tämä mietintö niin kuin Pervas Perez on sen laatinut, ja antaa lisää tähän tämän taloushallinnon uskottavuuteen lisäarvoa. Minun täytyy harkita tätä vähän pitemmin, pitempään, mutta katson silti, että valiokuntana meidän pitäisi selvittää, kuinka oleellinen tämä mietintö on Sixpackin kannalta. Ja, herzlichen Dank. Niin, kiitoksia. On vähän sama juttu kuin vakausmekanismissa. Me yritämme pienimmillä, pienimmillä mahdollisilla vipuilla saada mahdollisimman paljon aikaan – ja tällöin ongelmaksi tulee se, että tämä vipu, ainakin olen huolissani siitä, se ei ole niin sellainen eikä sellaisessa paikassa, jossa se todellakin istuisi kunnon laakereihin, siksi emme saa aikaan sitä, mitä me haluamme. Toisin sanoen, joko ei tarkoitettu tätä asiaa vakavasti tämän ohjausjakson osalta, tai sitten jos se, on, jos se on vakava ehdotus ja jos sitä todella pidetään oleellisena koordinointielementtinä eh, talouspolitiikalle, eh, siis sekä valtiontalouden että eh, taloudellisesti, että sen pitäisi toimia tällä tavalla tulevaisuudessa, niin silloin katson, että se, se edellyttää ti, kovempaa ja tiiviimpää ja perustavanlaatuisempaa oikeusperustaa. Siinä mielessä oli sama, asia sama mitä Quartierin kanssa. Silloin meidän pitäisi siis löytää siihen oma asetus, joka sitten mahdollistaa sen, että, että, että voidaan täsmällisemmin säädellä sitä, mitä todellakin halutaan, jotta päästään siihen, että tavallaan tämän sektorin hallinto myös on kestävällä pohjalla. Eh, sekä oikeudellisesti että poliittisesti sitä ei saa aliarvioida, koska jos me haluamme päästä tehokkaaseen koordinointiin, tai jos me pääsemme tehokkaaseen koordinaatioon, koordinaatioon, silloin se vaikuttaa myös jäsenvaltioiden budjettiin ja jäsenvaltioiden politiikkaan. Ja silloin nousee esiin kysymys oikeusperustasta, eh, eh, joka ei ole suinkaan vailla merkitystä. Ja me olen huolissani tästä, koska meillä tavallaan saattaa syntyä sellainen paketti, jota, jota ei voida rakentaa sillä tavalla, että se, sen perusta olisi kestävä ja luja noin budjetin ja talouden kannalta, joka olisi kuitenkin minusta paljon parempi asia. Non vedo altre domande. Enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyydänkin nyt sitten edustaja Koskia reagoimaan näihin kommentteihin. Tämän lausunnon ja Pervansin mietinnön vaikein kohta on tämä vaikein asia, on tämä asia, johon Duff viittasi, eli tämä six-pack. Aloitin työskentelyn ennen kuin meillä oli selkeitä tuloksia neuvottelusta. Näytti sille, että Sixpack-neuvottelut onnistuisivat. Ja toden sanoen se olisi tehnyt harjoituksemme hankalammaksi, sillä jos meillä olisi ollut sopimus Sixpackista ja erittäin äh, kunnianhimoinen äh, mietintö ohjausjaksosta ilman meidän lausuntoa, lausuntomme olisi ollut, ollut turha, joten päätös oli hankala. Nyt tilanne on toisenlainen, koska Sixpack-neuvottelut jatkuvat ja halusin lähestyä asiaa varovaisesti. Varsinkin äh, tässä lähtökohtaisesti, koska halusin löytää tasapainon toisaalta sen välillä, että meillä on vahva talouspolitiikan ohjausjakso, joka ei vaaranna EUn oikeusjärjestykseen oikeusvarmuutta, ja jossa Euroopan parlamentilla on voimakas tarkasteluoikeus, joka ei heikennä legitimiteettiämme. Toisaalta halusimme kuitenkin säilyttää äh, Sixpack-neuvottelijoiden vapauden. He vaativat erittäin kunnianhimoisia tuloksia liittyen tähän ohjausjaksoon. Siksi tein tietoisen päätöksen aloittaa äh, lausunnon aika vaatimattomasti ja pitäydyn äh, astuksella, joka on osana sixpackia. Mutta tämä pitää olla joustavia, meidän pitäisi keskustella asiasta syvällisemmin. Meidän pitäisi seurata Sixpack-neuvottelua läheisesti. Ja seurata neuvottelijoidemme kantoja, koska neljä näistä Sixpack-asetuksista tehdään tavanomaisella päätöksestä tehdään tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä. En halua sitä neuvottelijoiden käsiä. Me haluamme, että olemme joustavia, seuraamme Sixpack-neuvotteluja, teemme kantamme selkeäksi, mutta tavalla, joka vahvistaa Sixpack-neuvottelijoittemme asemaa. Emme halua toimia heistä erillään ja viedä pohjaa neuvottelukannaltamme. Joten olen avoin täysin erilliselle asetukselle, joka vahvistaisi talouspolitiikan ohjausjaksoa ja sen asemaa EUn oikeusjärjestyksessä, mutta en haluaisi tehdä sellaista päätöstä tässä vaiheessa, vaan mielestäni asioihin pitäisi sen suhteen palata, kun Sixpack-neuvottelut alkavat syyskuussa. Eli tässä olisi koko ehdotukseni, mutta olen ehdotuksille avoin. Jos olette sitä mieltä, että vahvistaaksemme Sixpack-neuvottelijoiden asemaa, meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Se käy minulle, mutta kertoisin teille, että pari viikkoa sitten tilanne vaikutti sille, että tämä olisi ihan turhaa, että talon ohjauksesta tehtäisiin päätökset ja me jäisimme vain lehdelle soittelemaan Afkona. Ja koko prosessina, jos prosessi loppuu ja me heiluttaisimme sitten siellä ää, lippua, joka iskulausunnan kunnianhimoinen lähestymistapa ohjausjaksoon. Ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme hämmingin poistamiseksi erityisesti oikeusvarmuuden ympäriltä, koska jopa asiantuntijat ovat hämmentyneitä. Tavallisista kansalaista puhumattakaan. Sitten meidän pitää vahvistaa neuvottelijoittemme asemaa mahdollisimman paljon – ne pitää huolta siitä, että parlamentin tarkasteluoikeudet ja koko prosessin legitimiteetti taataan. Hefner pyysi vielä puheenvuoroa. Lyhyt kysymys ja lyhyt kommentti siihen, mitä äsken sanoitte. Kysymys on se, että miten meidän lausuntomme odotetaan, mikä on aikataulu, milloin meidän täytyy tehdä päätös. Meillä oli jo päivämäärät esillä, mutta ymmärrä, että asiaa pitää vielä tarkastella lähemmin. 31.8. kello 12 oli tarkistusten jättöpäivä ja 19. syyskuuta oli jo sitten seuraava käsittely mitä herra Traskoski sanoo? Se oli ensimmäinen kysymykseni, sitten kommenttini on vain sellainen, että olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että ei puututa näihin hyvin vaikeisiin neuvotteluihin sillä tavalla, että, että me pilaisimme ne. Mutta meidän täytyy myös kantaa oma roolimme tässä asiassa – Meillä on tehtävä, meillä on velvollisuus ja parlamentin ja erityisesti meidän valiokuntamme pitäisi olla sellainen, joka sanoo, että jos suinkaan mahdollista, niin me tarvitsemme vahvemman oikeusperustan ja en olisi iloinen siihen, että me vain seurattaisimme, seuraisimme neuvotteluja ja sanoisimme jees, jees, kyllä, kyllä, vaan meidän täytyy esittää oma kantamme. Ja olisin tyytyväinen, jos tämä olisi hieman vahvempi ilman, että me puutumme millään tapaa näihin neuvotteluihin tavalla, joka ei, olisi, joka ei auttaisi, vaan meidän pitäisi esittää kantamme vahvemmin koska täällä on varmasti yleinen käsitys, kun Andrew puhui ja Robert Galtieri meni samaan suuntaan. Tämä lienee meidän yhteinen me ehkä, ehkä tekin periaatteessa. grazie. Eh, Herra Gualtieri. Niin, kiitos. Olen samoilla linjoilla ja, ja otan kantaa kielteisesti. Joskin ymmärrän äh, Traskoskin, äh, niin sanoisinko taktisen lähestymistavan. Joka tapauksessa lähdimme liikkeelle vaiheesta, äh, jossa juna näytti olevan jo melkein pääteasemalla – ja nyt ilman, että lähdetään sinänsä sisältö Euroopan parlamentin äänestystä, kielteistä äänestystä kommentoimaan, niin joka tapauksessa näyttäisi siltä, että neuvosto ei kuitenkaan hyväksyisi tiettyjä kohtia, strategisia kohtia, joita esittelijä esitti, joten peli avautui ikään kuin uudestaan. Mitä välitöntä ratkaisua ei siis ole. Tässä vaiheessa Afkon roolista tulee hyvinkin mahdollinen ja sanoisin jopa, että meillä on velvollisuus ottaa tähän asiaan kantaa. Meidän on jollakin tavoin nyt korjattava virheet, jotka liittyvät eurooppalaisen ohjausjakson mietinnön laatimiseen liittyviin virheisiin ja palattava peliin vasta Sixpackin hyväksymisen jälleen. Nyt asiat etenevät kuitenkin samaa aikaisesti eteenpäin, tai voi olla jopa niin, että meidän on äänestettävä ennen kuin neuvottelut saadaan päätökseen. Voi olla, että meidän kannattaa käyttää mahdollisuuksiamme hyväksi täysin tietoisesti kuitenkin pitää mielessä sen, että emme voi varsinaiseen lainsäädäntöön puuttua. Mutta niin kuin sanottu, tämähän on varsin perustuslaillinen kysymys ja, ja perussopimuksiin liittyvä seikka. Meillä on mahdollisuus antaa oma lausuntomme asiasta, vaikkakin lopulta päätös tehtäisiin eri tavoin. Se olisi aika skandaaliomaista, mutta joka tapauksessa ainakin se, että AFKO-valiokunta olisi tehnyt oma esityksensä kirjata historiakirjoihin. Tietenkin muissa valiokunnissa valiokunnissa otetaan kantaa taas niiden toimivaltuuksien puitteissa, mutta niin kuin sanottu, tämähän pitäisi edustaa koko Euroopan parlamentin kantaa asiaa ja nyt kun äh, aikataulu on muuttunut, meillä on uusi mahdollisuus toimia näin. Why do we find ourselves... Minkä takia me olemme hankalassa tilanteessa? Koska emme äh, halua, me haluamme vahvistaa neuvottelijoiden kantaa. Me emme halua ainoastaan ilmaista omaa kantaamme. Tässä kaksi rataa aidot. Päätökset tehdään Sixpack-neuvotteluissa. Ja me laadimme lausuntoa Beresin mietintöön, ja kuukausi sitten vaikutti sille, että sitä pettäisi vasta neuvotteluiden jälkeen. Ja meidän lausunnossa täytyy reagoida Peravanshin mietintöön, koska me emme laadi lausuntoa Sixpackista. Ja jotkut hänen ehdotuksistaan neuvotteluiden jälkeen ää, äh, eivät enää ole ajankohtaisia, kuten tämä ehdotus toimielimien välisestä sopimuksesta. Ja täällä te totesitte ihan oikein, että meidän pitäisi synkronoida. Ei meidän pidä olla passiivisia, vaan meidän pitäisi olla joustavia ja synkronoida toimintamme Sixpack-neuvotteluiden kanssa. Meidän täytyy synkronoida asiaa myöskin ajatuksen kanssa. Ajatellen tietysti Bermansin mietintöä. Eli elokuvan lopulla syyskuun alussa meillä täytyy olla selkeä kanta, kanta joka on yhteensopiva Sixpack-neuvotteluiden kanssa. Puolan puheenjohtajuus teki jotakin ehdotuksia. Kauden ensimmäisenä päivänä ne on hylätty uusi ehdotusrypäs tullaan tekemään, vaikka meillä on tämä kesätauko, muissa toimielimissä näin ei välttämättä ole. Eli meidän pitää olla joustavia, synkronoida kantamme, mutta me voimme tehdä hyvin periaatteellisen päätöksen kuitenkin, jos me teemme Sixpackista kantamme ja synkronoimme tämän myös Beresin kanssa, niin me voimme ot ottaa kannan edellisen astuksen puolesta, jos niin haluamme, silloin se, kyllä se käy. Meidän pitää reagoida tehdyille ehdotuksille ja synkronoida tämä neuvotteluiden strategian kanssa ja vahvistaa kantaa. Strange kind of mix, because we're not doing it an opinion to the six. Koska meillä siis vain, lausunto, vaan meidän pitäisi käyttää ikään kuin tekisimme Sixpack-lausuntoa, mutta kuitenkin ajatella toimia suhteessa Peresin mietintöön, vaikka se on osiltaan äh, vanhentunut, koska Sixpack-juna on edennyt. Enempää ehdotan teille. Lopettaakseni. Useimmat tekijät ovat lausunnossa. Meidän täytyy ehkä vähän hienosäätää sitä, listaa vähän kunnianhimoa. Voimme tehdä sen kompromissi tarkistusten kautta, kun tiedämme Sixpack-neuvotteluiden kannan. Me voimme tehdä tämän elokuun lopullakin, vaikka se on välillä hankalaakin, mutta täytyy seurata ajatusta, ja jos tätä voidaan lykätä ainakin syyskuun alkuun. Se ei olisi niinkään huono asia, koska voisimme tavata keskustella tehdä päätöksemme. Tehdä päätös syyskuussa. Silloin vahvistamme Sixpack neuvottelut asiaa olisimme kuitenkin ajoissa Pervanchin mietintöön nähden, jonka äänestys taitaa olla 17. syyskuuta. No niin, selvä. Tämän asian keskustelu päättyy tähän. 31.8. siis äh, tarkistusten jättöpäivä ja jos mahdollista, niin käsittely 19.9. Lopuksi sen verran, että 7.9. 12.30 20 ylimääräinen kokous, jolloin käsitellään budjettikysymyksiä. Siis 7.9. Sitten 19.9. tavanomainen kokous ja kello 15-18.30 Brysselissä samaten. Ja vielä normaali kokous keskiviikkona 5.10. kello 9-12.30 Brysselissä. Ja sen jälkeen voidaankin vielä äh, toivottaa hyvää kesää kaikille ja vielä sitten koordinaattoreiden kokous jatkuu. Tästä ylimääräisestä kokouksesta, äh, e, joka on 7. syyskuuta monesta moneen kellonaika. Mikrofoni. Sanoin sen jo 12.30-13.15. Kyse on budjettitarkistusten äänestämisestä ainoastaan 45 minuuttia Brysselissä, eli puoli yhdestä varttili yhteen. Siis 12.30 13.15 välisen aikana se, 7. syyskuuta. Täsmälleen 45 minuuttia 7.9. No niin, selvä. Eli hyvää kesää kaikille ja nyt sitten koordinaattorit kokous jatkuu.